Okay, colleagues, good afternoon everyone. Are... No niin, hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Aloitelkaamme. Alkuun todettakoon, että esityslistaa on täydennetty. Kolmikantaneuvottelupäivitys. Maanisto teksti yhtenä kahdesta ja kuluttajansuojateksi toisena. Jos ei ole mitään huomautettavaa, niin esityslista on täten hyväksytty. Tämä lähetys menee nettiin ja myöskin meidän sovellus on käytettävissänne. Ja sitten kokouspöytäkirjoihin 24.-25. huhtikuuta järjestetty kokous. Tämä on hyväksytty. Näin pääsemme kolmikantaneuvotteluihin. Kollega Sena Loova. Yhteistyö kansallisten viranomaisten kesken, jotka vastaavat kuluttajan suojaa kysymyksistä. Olga lova olkaa hyvä. Takže několik slov o průběhu. Kiitoksia. Ihan vain muutama sana näistä kolmikantaneuvotteluista. Meillä oli toiset kolmikantaneuvottelut ja useita teknisiä kokouksia ja uskon, että olemme saaneet aikaa varsin merkittävää edistystä useammalla osa-alueella. Parlamentti on määritellyt kantansa ja nyt me odotamme, että jäsenvaltiot kertoisivat oman näkemyksensä, joten neuvottelut ovat käynnissä ja etenevät ja katsomme erilaisia vaihtoehtoja. On joitakin osa-alueita, jotka ovat selviä prioriteetteja Euroopan parlamentille, esimerkiksi vahva äh, valvontaoikeus, äh, vahvat valvontaviranomaiset. Euroopan parlamentti tukee myös sitä, että kuluttajasuojajärjestöjen roolia vahvistettaisiin, äh, samoin rehellisten yrittäjien ja komission pitäisi olla tiukempi, kun on selviä äh, lain rikkomuksia kyseessä. Kaikkien kolmen toimielimen pitäisi yrittää parantaa olemassa olevia asetuksia ja niiden täytäntöönpanoa, ja jos kaikki tekevät eh, jatkossakin niin hyvin yhteistyötä kuin tähän mennessä, niin olen varma, että tästä tulee erittäin hyvä väline, jonka avulla voidaan paremmin panna täytäntöön sisämarkkinasääntöjä. Joten olemme valmiita seuraaviin kolmikantaneuvotteluihin. Kiitos. Eh, Paljon kiitoksia. Oikein hienoa, Olga. Onko tähän mitään huomautettavaa? Jos ei, niin pääsemme seuraavaan päivitykseen eli maakohtainen esto ja muut syrjintämuodot, jotka liittyvät oleskelupaikkaan sisämarkkina-alueella. Esittelijä, olkaapas hyvä. This was the first meeting. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli ensimmäinen kokous. Hyvin rakentavassa ilmapiirissä se sujui. En näe täällä nyt varjoesittelijöitä, mutta varjoesittelijät olivat myös paikalla – ja minä saatoin parlamentin kannan esittää hyvin johdonmukaisena. Se oli minulle erittäin tärkeää. Kaikki toimi oikein hyvin. Meillä on tietenkin useampia ongelmia ja meillä tulee olemaan pitkiä keskusteluja neuvoston kanssa, näin pahoin pelkään. Ja ne asiat, jotka ovat ongelmallisia, jotka ovat suuria haasteita meille, joissa meidän täytyy pitää kiinni kovasti omasta linjastamme, niin niitä on sanoisin neljä. Eli yksi on sovellettava lainsäädäntö, eli mitä lakia sovelletaan eh, yrityksiin, jotka eh, siirtävät tai eivät siirrä toimiaan toiseen jäsenvaltioon. Tämä on kuvailtava hyvin tarkkaan ja selvästi, mitä tämä siirtäminen tai ei-siirtäminen tarkoittaa. Mielestäni me olemme tässä valmistelleet erittäin hyvän ehdotuksen, josta äänestimme täällä neuvostolla. On hieman ongelmia sen suhteen, mutta kyllä luulen, että pääsemme yhteisymmärrykseen. Tällainen vaikutelma minulla on tämän ensimmäisen lyhyen kokouksen jälkeen jo. Toinen äh, ovat nämä rajoitukset. Eli kun kaupan kävijä ei saa myydä rajat ylittävästi, vaaran toimittaja kieltää tämän rajat ylittävän myymisen. Ja sitten audiovisuaalisen sisällön mukaan ottaminen vaikuttaa siltä, että ovat avoimia meidän ehdotuksellemme ja sitten haasteena tulee olemaan Ähm, tarkastuslauseke, koska me ehdotimme tällaista tarkastuslauseketta, joka sisältäisi audiovisuaalisen sisällön, ja tämä on suuri huolenaihe neuvostolla se, että audiovisuaalinen sisältö otetaan mukaan tarkastuslausekkeeseen ja milloin tuo arviointi tulisi tehdä. Mutta koska koko kokous oli lyhyt, mutta hyvin rakentava, uskon, että löydämme kyllä äh, ulospääsytien ja ratkaisun, joka vastaa sitä, mitä äänestimme täällä valiokunnassa. Kiitoksia. Kiitokset sinulle, Rosa. Onko maakohtaisiin estoihin liittyen mitään huomautettavaa? Hyvä, eipä näytä olevan. Sitten vuoden 2000 2018 talousarvio ja trilogin neuvotteluvaltuudet. Valmistelijana toimii Daniel Dalton. Me käymme tarkistuksiin ja kompromissitarkistuksiin. Daniel, olipa hyvä. E Meidän tavoitteenamme on, että menot tuovat lisää arvoa myöskin veronmaksajille. Me olemme kaikki tästä samaa mieltä. Aika oli kortilla, joten en voinut kaikkia asioita tässä huomioida. Kiitokset tarkistuksista ja ehdotuksistanne. Yritämme huomioida ne. Me olemme toimittaneet teille tarkistetun version ja kiitokset myöskin EPPlle kolmoskompromissiin liittyen uudesta ehdotuksestanne. Minä voin hyväksyä sen. Mielestäni tämä ehdotus hyödyntää kaikkea ja kiitokset myöskin Aldean näistä ykkös- ja kakkoskompromisseista. Olen valmis hyväksymään sen, että viitataan teollisuuteen ja jäsenvaltioihin. Mitä tulee meidän kannaltamme tärkeimpiin asioihin? Kasvuhan edellyttää sopeutumista digitaaliseen kehitykseen ja sitä pitäisi priorisoida talousarviossa. Yhtä lailla tämän pitäisi kuvastua myöskin talousarviossa solvit, kuluttajakeskusten verkosto ja muut, mutta yhtä lailla tullijärjestelmä, joka kaipaa toimivia, yhteen toimivia järjestelmiä, tehokkaita välineitä, jotta petoksen vastainen taistelu voisi olla menestyksekästä. Yhtä lailla standardointiviranomaiset tarvivat tukeamme. PK-yritykset ovat juuri taloutemme selkäranka, joten Kosme ja muut vastaavat tahot kaipaavat tukea, kuten myöskin Yritys Eurooppa-verkosto. Pitkälti olemme samoilla linjoilla ehdotuksista, mutta ehkä vielä sen verran, että meidän täytyy muistaa, että meillä on myöskin fiskaalinen vastuu. Eli silloin kun priorisoimme menojamme sisämarkkinatoiminnassamme, niin meidän täytyy kaikin keinoin etsiä talousarviosta muualta säästöjä. Tiedän, että se on aika lailla vaikeaa, sillä on tietenkin selvää, että mehän voimme ehdottaa vain uusia menoeriä, mutta valiokuntana voidaan sanoa, että tietyt talousarvion osiot ovat sellaisia, jotka eivät välttämättä tuo suoraa lisäarvoa, joten tämä seikka kannattaisi ottaa tässä huomioon. Varsinkin ne, jotka ovat kompromisseja kommentoineet, niin pitävät niitä hyvänä, joten toivottavasti suht sutjakkaasti pääsemme tässä eteenpäin ja 8. kesäkuuta asia menee äänestyksessä hyvin läpi. Kiitokset. Kiitokset ja nyt ryhmien puolesta kollega Antonio Lopes kansanpuolueen riveistä, olkaapa hyvä. Um, ups, uh, en, en, en, en Hyvä puheenjohtaja, hyvä kollega Dalton, hyvät kollegat. Haluan ensiksi onnitella Daniel Daltonin hänen erittäin hyvin tehdystä työstä ja kompromissitarkistuksista. Tästä oli tarkoitus tehdä suuri finaali, jossa puhutaan art, artiklasta 8, kompromissista 13. Hyvä, että se tehtiin näin loistavasti jo tässä vaiheessa. Siellä on ajan avainajatuksia hyvin esillä tässä lausunnossa. Siellä on myös budjettivaliokunta, siellä on sisämarkkinat ja imkovaliokunta. valiokunta Meidän täytyy ottaa huomioon budjetti vuosi 2018. Me olemme erittäin, erittäin iloisia, kun me tutkimme tätä tekstiä tästä ö, ensi vuoden budjetista keskeiset poliittiset linjaukset meidän valiokunnaltamme IMKolta ainakin tähän asti ovat tulleet hyvin otetuksi huomioon. On erittäin aiheellista muistuttaa, että sisämarkkinat, niin kuin aina, on keskeinen talo- tavoite meidän talouspolitiikassamme, kun me ajattelemme EUn talouskasvua. On kyse markkinoista, joka on erittäin korkeasti integroitunut ja myös hyvin yhtenäinen. Meidän täytyy painottaa sitä kuinka tärkeillä osa PK-yrityksillä on ja miniyrityksillä on EU-ssa. Meidän täytyy auttaa heitä niiden digitaalisessa muutosvaiheessa. He tarvitsevat tehokasta rahoitusta, innovaatiota, laajentamista ja myös kansainvälistämistä. Ja myös niiden, niille pitää taata pääsy kolmansille markkinoille säilyttäen kuitenkin hyvä kansainvälinen kilpailukyky. Ja tässä mielessä meidän pitää korostaa, kuinka tärkeää meillä pitää olla hyvä koska Kosme. Ajattelen nimenomaan eurooppalaisia yrityksiä. Tiedän, että monet kollegat ovat tehneet tämän vetomuksen ihan viimeiseksi. Haluan sanoa, kuinka tärkeää meillä on kuluttajien, eurooppalainen kuluttajien verkosto jotta voimme todella harjoittaa meille kuuluvaa tehtävää suhteessa kuluttajien kansalaisiin, kun me haluamme laatia hyvän Euroopan meidän eurooppalaisille kuluttajillemme. Oikein paljon kiitoksia ja kollega Nikola Danti edustaja Grappinin puolesta SDn nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Edustaja Grappini pyysi, että minä lukisin hänen näkemyksensä näistä tarkistuksista. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Daniel Daltonia ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyötä. 16 tarkistusta on jätetty ja neljä kompromissitarkistusta on tehty, jotka sisältävät suurimman osan SND-ryhmän tarkistuksista. On tärkeää vahvistaa kilpailukykyä Euroopan unionissa ja sen takia tarvitaan kunnellista budjettia, joka tukee siirtymistä digitaaliseen yhtenäismarkkinoihin ja kansainvälistymistä ja pk-yritysten uudelleen teollistumista tässä yhteydessä on tärkeää myös määritellä sellainen Euroopan unionin politiikka, joka suojaa täysin kuluttajat, mutta myös sellaiset normit, joilla voidaan varmistaa mm, tuotteiden mm, valvonta, yhtenäismarkkinoille, standardit ovat erittäin tärkeitä yhtenäismarkkinoille ja siksi on tärkeää ottaa mukaan kaikki kuluttajat ja sidosryhmät tähän standardisointiprosessiin Euroopassa. Lisäksi korostin pk-yritysten merkitystä ja sitä, että pk-yritykset ja mikroyritykset hyödyntäisivät kiertotalouden mahdollisuuksia pitäisi helpottaa kansainvälistymistä ja vientiä kolmansiin maihin eh, markkinatutkimusten eh, kautta tai esimerkiksi kansainvälisille messuille osallistumisen eh, kautta. Lisäksi täytyy huomioida Horisonto 2020 ja ESIR-rahastut, joilla avulla voidaan parantaa yhtenäismarkkinoiden toimintaa ja tukea yrityksiä niin, että voidaan edistää työpaikkojen luomista tutkimusta ja innovaatiota. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Muita esittelijöitä ei ole paikalla, joten nyt yleiskeskusteluun. Onko huomautettavaa? Jos ei, niin muistutan teitä siitä, että vastuuvaliokunnassa kollega Morrison on vastuussa. 16 tarkistusta on jätetty. Neljä kompromissitarkistusta on työn alla. Niistä on keskusteltu. No, esittely, olkaapa hyvä, mutta ihan lyhyesti vain. Daniel, olepa hyvä. I'll just say very quickly, I, I agree with the... Ihan lyhyesti vain, että olen oikeastaan sam- täysin samaa mieltä sanotusta, varsinkin PK-yritysten osalta. Toivottavasti kompromisseissa tämä näkyy Eiköhän rintamat ole yhtenäiset. Kiitokset oikein paljon tästä tuesta ja mielenkiinnolla jään odottamaan ensi viikon äänestystä. Eli IMKO-äänestys 8. kesäkuuta ja 13. kesäkuuta mennessä tarkistukset. Kiitokset. Näin pääsemme eteenpäin Euroopan avaruusstrategia, lausuntoluonnoksen käsittely, ITRE vastuuvaliokunta ja meidän valmistelijamme on Evelyn Gebhardt. Evelyn, olepa hyvä. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Vihdoin minullakin on lausunto laadittavana, joka ei ole poliittisesti täysin eh, kiistanalainen. Ja silloin työskentelykin on paljon mukavampaa kuin monissa muissa kohdin on ollut. Ja haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia, jotka ovat äh, parantaneet mietin lausuntoluonnostani minä aion esittää kuusi kompromissitarkistusta. Ehkä minun ei pitäisi kutsua niitä kompromisseiksi, vaan yhteenvetotarkistuksiksi, koska mitään suuria kiistakapuloita ei ollut, vaan yritin vain ottaa huomioon eri näkökohdat. Ensimmäisessä kompromissitarkistuksessa korostamme sitä, että Euroopan pitäisi hyödyntää mahdollisuutta tulla avaruus teollisuuden alalla eh, johtavaksi, jotta voisimme tukea työpaikkojen luomista ja kasvua. Toisessa kompromissitarkistuksessa pyydämme, että komissio edistäisi mm, edistäisi avaruusalaa, jotta voitaisiin saada korkeasti koulutettuja eh, työntekijöitä eh, tälle alalle. Kolmannessa tarkistuksessa ehdotamme, että avaruusteollisuus voi löytää ratkaisuja poliittisiin eh, asioihin, kuten maahanmuutto, ilmastonmuutos, rajanvalvonta ja niin poispäin. Eli niistä voi olla siellä paljon hyötyä. Neljännessä kompromissitarkistuksessa haluamme edistää kansainvälisiä periaatteita, että käyttäydytään avaruudessa vastuullisesti. Valtiot, jotka hyväksyvät eh, internethyökkäyksiä, avaruusteollisuutta eh, vastaan, avaruuslaitteita vastaan tai tukevat sitä, joutuvat siitä vastuuseen. Sitä on tärkeää korostaa. Viidennessä kompromissitarkistuksessa korostamme sitä, että eh, täytyy varmistaa, että kaukokarkoitusjärjestelmien ähm, kehittämisessä voi olla eh, et, taloudellista etua ja siksi pitää löytää puitteet, joiden avulla voidaan eh, näin saavutetut tiedot suojata niin, että estettäisiin se, että erilaiset säädökset Euroopan sisämarkkinoilla aiheuttaisivat vääristymiä, kilpailun vääristymiä tai erilaisia turvallisuusstandardeja, on tärkeää, että meillä on yhtenäiset säännöt ja tästä olimme kaikki samaa mieltä. Ja kuudennessa ja viimeisessä kompromissitarkistuksessa äh, vaadimme, että komissio ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta jotta sisämarkkinat Egnos, Galileo ja Kopernikus ohjelmille olisivat valmiit. Tämäkin on itsestäänselvyys ja vielä kerran paljon kiitoksia kaikille kollegoille erittäin miellyttävästä yhteistyöstä tämän asian parissa. Kiitoksia. Thank you very much, Evelyn. And now... Oikein paljon kiitoksia sinulle, Evelyn. EPP, Antonio Lopez Itruts, olkaapa syvä. Thank you, Madam President. Busy day today. So, eh, querida ponente. Arvoisa ja hyvä kollega, haluan kiittää tästä tekstistä. Se on hyvä työ perusta, pohja tälle valiokunnalle. Ja se on Itrelle hyvä projekti, hyvä teksti kun tätä tekstiä on lukee, on lukenut, minusta tuntuu, että voimme painottaa ehkä vielä täsmällisemmin ja paremmin sisämarkkinoita ja kuluttajan suojaa, ja sen takia olen tehnyt, kuten tiedät, kahdeksan tarkistusta. Jos puhutaan horisontista 2020, ja meillä on myös sitten avaruusohjelmia Koperniskaali ja Ednos, nämä olivat hyvin onnistuneita, hyvin valmistettuja investointeja ja silloin sisämarkkinat voi, voivat tarjota kuluttajille paljon parempia, laadullisempia ja turvallisempia palveluja. Jos me ajattelemme avaruussektoria, niin siellä on 2013 000 työpaikkaa ja me siihen kytkeytyy sitten muita työpaikkoja. Se tarkoittaa noin 46 miljardia euroa. Eurooppa on Euroopalla on vuonna 2014-2020 miljardia kiinni tässä avaruusstrategiassa. Se tarkoittaa sitä, että tämä synnyttää myös kasvua ja meidän yrityksemme joutuvat yhä enemmän kansainvälisen politiikan mukaan kansainvälisyyteen mukaan. Sen takia me voimme käyttää paremmin sanan voimaamme koko maailmalla, maailmanlaajuisesti. Tämä, ää, tämähän on ympäröi meitä joka puolelta. Meidän täytyy ajatella ilmastonmuutosta, meidän pitää ajatella merialueita, meidän pitää ajatella, miten me voimme ennaltaehkäistä ehkä metsäpaloja, ennaltaehkäistä myös ehkä joitakin luonnonkatastrofeja tulla puuttua niiden seurauksiin paljon nopeammin. Jos me ajattelemme EUn avaruusstrategiaa, sen pitää vahvistaa meidän kokonaisvaltaista rooliamme aktiivisena toimijana. Meidän täytyy myös vahvistaa Euroopan autonomiaa avaruuspolitiikassa, avaruusstrategiassa. Meidän pitää vahvistaa EUn roolia maailmanlaajuisena toimijana. Eli tämä toteutuisi kansainvälisen yhteistyön puitteissa, jos me ajattelemme tietoja, jotka saamme avaruusstrategiasta, ne heijastuvat jo moniin julkisiin politiikkoihin ja moniin talouden sektoreille. Jos me haluamme miten me voimme ajatella ehkä näitä äh, offshore-öljylauttoja, miten me voimme valvoa esimerkiksi äh, ihmismäär, ihmismassojen kulkua. Näistä vain muutama esimerkki. Nämä, sen takia on äh, näiden kaikkien tietojen yhteen toimivuus, yhteen sopivuus, joita meillä on käytettävissä. Meillä, meidän avaruusstrategia suosii kuluttajia ja sen takia se pitää tulla hyvin selväksi tässä lausunnossa. Loppujen lopuksi vielä yksi pragmaattisempi aspekti ihan yksinkertaisesti, jos ajattelemme näitä kompromissitarkistuksia. Minä haluaisin ihan vain puhua enemmän tankristuksesta numero kaksi ja ehkä numerosta yksi minulle. Avaruus ei ole vain kustannus, se on myös investointi, jos me teemme sen oikein ja hyvin ja hyvällä visi, visiolla pitkälle aikavälille. Ja viimeiseksi minä olen tutkinut kompromissia numero viisi, olen vähän erilainen sen suhteen, mutta, mutta olen valmis siihenkin tekemään joitakin muutoksia ennen huomista määräpäivää. No, oikein paljon kiitoksia. Daniel Danton, ECR nimissä. Seuraavana, olkaa hyvä. Thank you again, Chair. Um... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain kiitokset valmistelijalle tehdystä työstä. Aika lailla pitkälti ollaan samoilla linjoilla. Me tiedämme, että kunnon avaruusstrategia on hyödyksi ja sitä kautta innovointi ja kilpailukyky hyötyvät. Ja teollisuus todellakin voi tuoda parhaat tuotot investoinneille laajennettua budjettia vaaditaan myöskin MFFn tarkistuksen yhteydessä. Minä olen valmis tukemaan tätä, kun tie nähdään, miten suuri hyöty tästä on, mutta meidän täytyy fiskaalista neutraaliutta vaalia tai ainakin tunnustaa, että jos vaadimme tietyillä saroilla enemmän investointeja, niin joiltain se pitää olla pois. Sillä mehän tiedämme, että investointien suhtaan avaruuspolitiikka voi olla melkoinen musta aukko, mutta me tiedämme, että rajattomasti voitaisiin investoida, mutta meidän pitää pitää järki tässä mukana. ECR on esittänyt tarkistuksensa jotta laajemminkin julkisin varoin tuettuja investointitoimia olisi käytettävissä. Talous voisi hyötyä näistä investointitoimissa suuressa määrin ja mahdollisimman laajalti näistä pitäisi hyötyä olla tarjolla. Nämä kaksi asiaa halusin ottaa esille. Vielä kerran kiitokset valmistelijalle. Minä olen samaa mieltä kannastanne. Ja kuten itsekin sanoitte, niin ei tämä mitenkään ristiriitainen aihe ole. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Lokikaurt. Alle nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan oikein edeltävä varjoesittelijä sen sanoi, me voimme vain tukea tämän äh, tavoitetta. Euroopan äh, vahvistaminen globaalina toimijana ja äh, investointimahdollisuuksien varmistaminen pk-yrityksille ja suuremmille yrityksille. Kaikki tämä vaikuttaa itsestään selvältä. Kun katsot näitä tarkistuksia, niin on tarpeen luoda myönteinen lausunto, joka erityisesti korostuu seura- korostaa seuraavaa asiaa. Jopa kunnianhimoisempi teksti, joka nostaa esiin kunnianhimoisen eurooppalaisen avaruusstrategian, joka luo kasvua ja työllisyyttä Euroopan markkinoilla, on tärkeää. Lisäksi pitäisi eh, tarkastella näitä mm, kaukokartoituskysymyksiä, että voidaan eh, todelliset eurooppalaiset eh, avaruusmarkkinat luoda. Tässä on hyviä mahdollisuuksia pk-yrityksille. On tärkeää muistaa tämä. Ja kolmanneksi, kun televiestintäkoodistoa uudistetaan ja äh, kun otetaan huomioon ne sisämarkkinakysymykset, joita käsittelemme, olisi äh, hyvä vahvistaa äh, satelliittiteknologia kohtaa. Satelliittiteknologia voi olla hyvin kustannustehokas vaihtoehto muille verkostoille syrjäisillä alueilla. Tässä meidän pitäisi hyödyntää kaikki potentiaali, jota tällä alalla on. Tässäpä se. Kiitos puheenjohtaja. Uh, Morten, is there any... Oikein paljon kiitoksia sinulle, Morten. Muita kommentteja? Julia Reeda, tulitkin juuri kreivin aikaan. Vihreiden puolesta pääset nyt puhumaan. Take your time. Ihan rauhassa vaan. Thank you, Madam Chair. Um... Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Alkuun haluan kiittää kollega Gebhardia näistä kompromissitarkistuksista. Niissä huomioidaan aika lailla kaikki ehdotuksemme, joten olemme tyytyväisiä niihin ja voimme tukea niitä. Pari lisätarkistusta olemme jättäneet uutta kohtaa, joita kompromissitarkistuksessa ei huomioitu. Ja toivommekin, että esittelijä voi hyväksyä ne yhtä lailla kuin muut ryhmät. Ne ovat tärkeitä tekijöitä, jotka liittyvät avaruusstrategiaan. Ensimmäinen on tarkistus 16 ja toinen on tarkistus 23. Jotta kunnianhimoiseen tavoitteeseen voidaan päästä, niin se edellyttää, että kehitetään vaihtoehtoisia laukaisujärjestelmiä ja ekodesign-periaatteen käyttöä näissä laukaisualustoissa muissa. Tämä on pitkälti ESAan toimien mukainen ehdotus. Tällaiset periaatteet löytyvät ESAan puhdas avaruus aloitteesta. Me haluamme, että tämä kuvastuisi paremmin myöskin tässä tekstissä ja siksi tämä tarkistus. Mitä tulee 23 tarkistukseen, niin vaadimme, että jäsenvaltiot varmistavat, että vahvaa salousjärjestelmää käytetään avaruusteknologiaa käytettäessä. Näin voidaan varmistaa viestinnän turvallisuus ja että infrastruktuuri ei olisi haavoittavainen. Tämä on erittäin tärkeä asia selvästikin varsinkin veronmaksajille, jotka osallistuvat tähän rahoitukseen. Ja meidän täytyy varmistaa, että rahaa ei laiteta sellaisiin infrastruktuureihin, jotka ovat haavoittuvia, vaan sellaisia, joissa käytetään vahvaa salousteknologiaa. Ja näin voidaan varmistaa, että investoinnit ovat aina sellaisia, että pyritään varmistamaan vastustuskyky. Eli varovaisuusperiaatetta tulisi vaalia tälläkin saralla, varsinkin kun tällä alalla vaaditaan enemmän investointeja. Toivottavasti kompromissitarkistukset ja nämä lisätarkistuksemme voidaan hyväksyä. Ja vielä kerran kiitokset esittelijälle tästä erinomaisesta tekstistä. There... Kiitokset Julia. Onko muita kommentteja? Hyvä. No saan muistuttaa, että äänestämme valiokunnassa 8. kesäkuuta ja vastuuvaliokunnassa ITRESä äänestetään 21. kesäkuuta. Ja nyt esittelijälle vielä mahdollisuus vetää langat yhteen. Evelin, olepa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin vielä kiittää kaikkia ja olen hyvin kiitollinen, jos kollegat jos he haluavat jotain täydennyksiä tehdä, erityisesti kun on kyse tarkistuksesta kaksi, kustannukset ja investoinnit. Tietenkin meidän täytyisi tämä muotoilla myönteisesti, mutta voisitte ehkä lähettää se minulle vielä kirjallisesti. Tai jos voisitte minulle vielä vähän kirjallisesti tarkemmin selventää, EPPn kollega, nyt anteeksi, unohdin nimenne, pyydän anteeksi, että lähettäisitte minulle nuo teidän epäilyksenne, että teillä on vielä kirjallisena niin, että voin niitä tarkastella ja mahdollisesti ottaa myös huomioon. Se oli, niin, minä puhun teille juuri ymmärrätte Saksaa. No sepä on todella hieno juttu. Niin, jos voisitte kirjallisena lähettää minulle nämä kommenttinne kompromissitarkistuksen 2 ja 5, niin varmasti löydämme hyvän ratkaisun. Kun on kyse sijoituksista, niin kyllä minä aina sitä kannatan, kun se on tarpeen. Ja ehkä voisitte vielä tarkentaa, mitkä ongelmat teillä oli tarkistuksen viisi suhteen. Sitten kuluttajan suojasijoittajat, avaruustutkimuksen riippumattomuus, salausteknologiat, kaikki nämä ovat tärkeitä aiheita. Minä teille ajoissa annan myös äänestyslistani niin, että näette, miten nämä yksittäiset tarkistukset on arvioitu, mutta muistaakseni Rova Reda, teidän tarkistuksenne kohdalla olen laittanut plussa. Niin, kiitoksia. That's Kiitokset Evelin. Näin päätämme keskustelun Euroopan avaruusstrategiasta tästä lausunnosta. Kollegat, tässä mentiin todellakin sutjakkaasti eteenpäin, joten tauon paikka. Jatkamme kello 16 ja silloin su- suoritamme äänestykset. Kiitoksia.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

Dojo Nakamura.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

Any socialist wants to give me the voting list? Niin, voisikohan joku toimittaa minulle äänestyslistan? Salut, ça Peut-être ici Okay. Colleagues, welcome back. No niin, arvon kollegat, tervetuloa takaisin. Aloittakaamme äänestykset. Onko kaikilla kortti mukana? Ai teiltä se puuttuu. Jäämmekö odottelemaan? Onko kortti kenties tulossa? No ehkäpä käsimerkki riittää. Sopiiko, että aloitamme? Hyvä. Arvon kollegat, aloitamme äänestyksen. Aiheena rajat ylittävät pakettipalvelut. Valmistelijana toimii kollega Borsan. Onko hän paikalla? Hyvä. Tervetuloa. Haluatko sanoa jotain? Hyvä. Sopii. No niin, Siirtykäämme äänestykseen. Tarkistus 47. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 16. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 100 vai 130 tarkistetaan. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen 130. 131 ja 132, ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissitarkistukseen numero 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 18a. Oletteko löytäneet sen? Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten kompromissitarkistukseen numero 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus 19a puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Sitten tarkistus 228 ja 229, ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 20. Ja se yhdessä kompromissitarkistuksen 10 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 268 ja 273. Eli yhtenä pakettina, koska ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Hyvä. Tarkistetaan. Eli 268-273 yhtenä pakettina. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 21. Anteeksi, eli tarkistus 284. Ei vain 285, pyydän anteeksi. 285 puolesta Se raukeaa sillä 268-273 menivät läpi, eli 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme kompromissitarkistukseen numero 23. Yhdessä kompromissitarkistuksen 14 kanssa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 46. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli tarkistus 46. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48. Siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Johdatason kappaleista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai, pitää tarkistuttaa, ei sitä kukaan pyytänyt, mutta no tarkistetaan. Tarkistus 53. Voisitteko äänestää, hyvät kollegat? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus. Hetkinen. Tarkistus 55 puolesta. Siis 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 3a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 raukeaa. Näin pääsemme tarkistuksen 67 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, eli tarkistus 67. Hyväksytty lukemin 18.17. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 76. Äänestys päättyy ja hyväksytty. Kompromissitarkistus 7. Hetkinen. Siirrymmekin suoraan tarkistukseen 83. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissitarkistus. No, tarkistetaan. Tarkistus 83. Tarkistus päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. Kompromissitarkistus 9 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 raukeaa. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 sekä 103, ne ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistus 104. Puolesta vastaan tyhjää. Täytyy ne tarkistaa. 104 siis. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistuksen 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 ja 106 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107. Se raukeaa seuraavaksi 108 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli 108. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 111. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 14. Siitä ei äänestetä. Ja näin siirrymmekin tarkistukseen 114 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme loppuäänestykseen. Koneellinen äänestys alkaa. Hyväksytty lukemin 28 puolesta 6 vastaan 2 tyhjää. Onnittelut tekstin laatijalle. Näin, hyvät kollegat, pääsemme äänestämään aiheesta eurooppalainen standardointi asetuksen 1025-2012 täytäntöönpano. Esittelijänä toimii kollega Mitsi. Haluatteko lausua jonkun sanasen? Olkaapas hyvä. Haluaisin vain kiittää kovasti varjoesittelijöitä, joiden kanssa tein erittäin läheistä yhteistyötä, samoin neuvonantajia. Kiitoksia. Aloitetaan äänestys. The vote. Compromise. Olkaapa hyvä vaan. Kompromissitarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty.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 hylätty. Kompromissitarkistus 8. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12. Itrestä puolesta. Aha, se hyväksytäänkin näin suoraan. Sitten Tranista tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 Tranista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme 22 Itrestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 59. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli 59 äänestys päättyy hyväksytty lukemin 19.17. Näin pääsemme tarkistukseen numero kahdeksan. Se on Tranista puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Itreen tarkistuksen 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 63 seuraavana se on lisäys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus. Ai haluatte tarkistuttaa? Tarkistus 63. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen, kompromissitarkistukseen 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 70. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 36 Itrestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 Tranista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme Itren tarkistuksen numero 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ITRE 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TRAN 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme tranista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus 76. Äänestys alkaa. Check is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 77. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 78. Äänestys päättyy. 19 puolesta 17 vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 27 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. ITRE 27 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 vasta 17 itre. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 97. Äänestys päättyy. Hylätty. 98. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Hyvät kollegat, nämä ovat hyvin tiukkoja äänestyksiä, joten pyydän teitä nostamaan kätenne, muuten meidän tarkistettava kaikki. Äänestys päättyy. 17 puolesta 17 vastaan kattuu. 99 puolesta vastaan. Jotkut ihmiset äänestävät taas sekä puolesta että vastaan. Päättäkääpäs. No niin, tarkistetaan. 99. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta 17 vastaan. Tarkistus 100. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 101. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 102. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 103. Puolesta vastaan puolesta, vastaan, tyhjää, ylätty. Kompromissi 18 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 106 puolesta, nostakaapa käsiä vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 19. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vas, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan Tyhjä. hyväksytty. 41 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 43 puolesta, vastaan Tyhjä. hyväksytty. 44 puolesta, vastaan tyhjä hylätty. 122 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 2 Tranilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100. Tarkistetaan 125. Tarkistus päättyy, äänestys päättyy, hylätty. 126 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi Anteeksi, 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 149 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 150. Tar- äänestys päättyy. Hyväksytty. 151 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 152 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 26 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 156 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta, vastaan, Nostakaa nyt niitä käsiä. Hyvä. Tarkistetaan tämä. Se menee nopeammin. Tarkistus yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. halutaan tarkistaa selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hienosti. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta Tarkistetaan 15. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistus. A. No, tarkistetaan. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus A. Tranilta puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys, hyvät kollegat, koneäänestyksenä. hyväksytty. 34 puoltoääntä, ei yhtään vastaääntä, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Tähän päätyy tämä äänestys. Ja nyt menemme viimeiseen äänestykseen. Hyvät kollegat, koettakaa jaksaa ja nostakaa niitä käsiä. Meillä on tuotteiden käyttöjen pidentäminen mietintö kuluttajien ja yritysten saama hyöty ja esittelijä on Pascal Durand. Pascal, haluatko puheenvuoron? Hyvä. No sitten ryhdytään hommiin. Otan äänestys. Kompromissitarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi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 hyväksytty, 19 vastaan 16, 125, se raukeaa, 127 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 127. Äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 143. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Sata, saman tien koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 vastaan 17. Seuraava raukeaa. Kompromissitarkistus 13. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 151 on vedetty pois. Kompromissitarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 172 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissitarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100. Suullinen tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 17a puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 205. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17 vastaan 18. 206 Vai, ne olivatkin yhdessä. 207, äänestys alkaa. Hylätty. 20 vastaan 15 ja sitten 209 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puu äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 17 vasta 17. 225. Äänestys päättyy. 17 vasta 17 hylätty. Envi 3. Emme voi äänestää yhtään ryhmänä valitettavasti. Envi 3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Envi 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi 8 puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Envi 8. Hyväksytty 19 vastaan 15, Envi 9 puolesta, ei se raukea, Envi 10 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Envi 12 raukea, Envi 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 16 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Me voimme äänestää yhtenä ryhmänä, jos teille sopii. Eh, Envi-tarkistukset 17-26, sopiiko se teille? Hyvä. Envi 17 puolesta. Ei, ei yhtenä ryhmänä, yksi kerrallaan. 17 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 vastaan 17, Envi 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Envi 20, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 17 vastaan 17. Envi 21, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Envi 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Envi 26 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Envi 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi rauke Envi 36 puolesta. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Hyvät kollegat, voimme ottaa Envi 40-49 yhdellä ryhmänä. Emme. Hyvä on. Mennään sitten yksi kerrallaan. Envi 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Envi 41, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 46 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 47 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 49 äänestys alkaa puolesta. Anteeksi. Päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Nyt menemme johdantosan viitteisiin. Yhtenä ryhmänä viitteet 18-22, siis tarkistukset yhdestä kolmeen, eikö? No sitten yksi kerrallaan. Tarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten toisaan kappaleet neljä. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Viisi. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kuusi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seitsemän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Raukeaa siis. NVB puolesta. NVB raukeakin. Sitten kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kaksitoista. Äänestys päättyy ja hyväksytty. 13 raukeaa, 14 raukeaa, 15 raukeaa, 16 raukeaa, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi J. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi L. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 21. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22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 hylätty. 17 vastaan 17. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentäneljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 35 äänestys alkaa. Päättyy Hylätty. 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 37. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 38. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 39. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 40. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 41. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty yhdellä. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Envi C. Äänestys alkaa. Envi C. It is, sorry? Rejected. Rejected. Hylätty. Envi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi F äänestys alkaa. Vote is closed and it is... Äänestys päättyy hylätty. Envi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. K puolesta äänestys alkaa. It's rejected by one. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty N. Äänestys alkaa. Hyväksytty. NVO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys päättyy 34 puolesta ty- nolla vastaan, yksi tyhjä onnittelut esittelijälle. Näin olemme saaneet äänestykset hoidettua. Arvon kollegat, voisitteko vielä jäädä paikalle? Kokous ei ole vielä päättynyt. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Ne, jotka haluavat lähteä, niin voisitteko poistua hiljaisesti. I, I just asked the coordinators. Voisivatko koordinaattorit jäädä paikalle?